Hän ei ole paikalla. Then Mrs. Cardini. Mr. Cardini. Grazie Presidente, cari colleghi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Halusin vain sanoa ja pyydän hieman huomiota, koska tämä on erittäin vakava asia. Siitä kerrottiin Italian lehdistössä viime päivinä. Saimme tietomme, että Yhdysvallat, eh, Wixin eh, lähde on antanut vuonna 2011 pääministeri Berlusconille ja hänen avustajilleen. Tähän heihin liittyy, heitä on siis kuunneltu. Yhdysvallat ovat salakuunnelleet Berlusconia ja hänen avustajien. Olen tästä puhunut Schulzille. Tämä on erittäin vakava asia. Ei ole oikein, että liittolaisvaltioita salakuunnellaan Italian hallitus tarkastaa tilannetta Yhdysvaltojen kanssa. Haluan, että myös Euroopan parlamentissa aloitetaan tutkinta Yhdysvaltojen vakoilusta. Tästä tutkimme ja tutkimukset päättyivät maaliskuussa 2014. Emme halua, että mitään tällaisia epäilyksen varjoja on liittolaisten välillä, joten haluamme, että Euroopan parlamentti auttaa meitä selvittämään tilanteen Muuten, kuten tiedätte, me käymme hyvin arka luontoisia kauppaneuvotteluja ja ne voivat vaarantua tällaistenkin tapahtumien takia. Kiitos. Thanks. The house has heard. Kiitos. Kuulimme teidän sanomanne. Nyt edustaja Toija saa puheenvuoron. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Halusin todeta myös omalta osaltamme, että lehdistöstä olemme todella lukeneet vakoilutoiminnasta, jota Yhdysvaltojen laitokset ovat harrastaneet eurooppalaisia valtioita kohtaan. Tätä ei voida hyväksyä. Me emme voi luovuttaa tällaista ja sanoa, että näihin tehdään kaikkialla ja kaikki tekevät tällä tavalla. Minä haaveilen sellaisista välistä valtioiden välillä, että meillä on avoimuutta, luottamusta ja molemmin puolista luottamusta ja niin edelleen. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt siirrymme äänestämään. Ensin äänestetään edustaja Uspaskin mietinnöstä. Esittelen pyytänyt, pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Haagin yleissopimus vuodelta 1965 perusti järjestelmän, joka helpottaa asiakirjojen vaihtoa EU-jäsenvaltioiden välillä. Niin ikään se yksinkertaistaa ja helpottaa tuomioistuinten tekemää yhteistyötä sekä siviiliasioissa että myös kaupaikeudellisissa kysymyksissä. Yleissopimus näyttäisi olevan hyödyllinen sitä 25 EUn jäsenvaltiota käyttää hyödykseen. Itävalta ja Malta ovat ilmaiset halunsa liittyä tähän yleissopimukseen. Olemme neuvostossa käyneet pitkällistä keskustelua ja kyseiset jäsenvaltiot ovat löytäneet tavan liittyä tähän yleissopimukseen. Kannustan kollegoita tukemaan päätöslauselmaa niin, että Itävalta ja Malta liittyvät sopimukseen. Okei, okay, thanks. Kiitos äänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Adopti. Hyväksytty. Seuraavana edustaja Van Nieuwenhuisenin mietintö Jälleen nimenhuoltoäänestyksenä äänestys alkaa. The no, vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavana edustaja Tsehovskin mietintö. Nimenhuoltoäänestys alkaa. The no, vote is closed. Äänestys päättyy. hyväksytty. Congratulations. Onnittelut. And next one report. Seuraavana edustaja Beckerin mietintö. Tämä on hiukan pidempi äänestys. Ensin tarkistus 177. Kättä osoittamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 181 ja 183. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestys. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 178. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 179 nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 180 nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Rejected. Then... Uh, Hylätty. Tarkistus 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 182. Äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Komission ehdotus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselma. Nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Congratulations. Onnittelut. The report by Mrs. De Sarne. Seuraavana edustaja De Sarresin mietintö. Ensimmäinen tarkistus on tarkistus numero 16. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Seuraavana valiokunnan tarkistukset yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan, selvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistukset 5 ja 12. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 ja 14 nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10. äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Istukset 11 ja 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi. Komission ehdotus, nimenhuoltoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja edustaja Lange haluaa puhua. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Esittelijä minä pahoittelemme sitä, että neuvoston ja komission kanssa sovittu teksti ei jäänyt muuttumattomaksi – tässä on kyse nopeasta toimesta, jolla tuetaan Tunisiaa. Jotta ei nyt menetettäisi vielä lisää aikaa, minä pyytäisin, että loppuäänestys lykätään ja siirrytään heti kolmikantaan neuvostelun kanssa niin, että mahdollisimman pian löydämme ratkaisun ja voimme nopeasti Tunisian avun järjestää. Okei, okay. Selvä esittelijä haluaa lykätä loppuäänestystä. Äänestetään tästä ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. So we go to... Siirrymme eteenpäin. Edustaja Tsehovskin mietintö päätöslausuma kokonaisuutena nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Report by... Sitten edustaja Rodriguezin mietintö. Tarkistus 6. Okei, okay, Mr. Pally has a point of... Edustaja Valli, työjärjestyspuheenvuoro. Aivan lyhyesti. Parlamentin yksiköstä ilmoitettiin, että täällä on virheet tarkistuksessa 13. Me otimme tänne selkeästi me emme ottaneet, me et, emme ottaneet viittauksia pankkiunioniin, vaan pankkijärjestön uudistuksiin. Kuitenkin pankkiunioni on täällä nyt mukana. Tarkistukseen ei kuulu sanaa pankkiunioni. The legal service. Oikeudellinen yksikkö tarkistaa tuon. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero neljä Nimenhuoltoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 26. Nimen, anteeksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12, äänestys alkaa. Äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 9 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kohta 10. Neljä osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kolmasosa puolesta tyhjää korjaan vastaan tyhjää hyväksytty neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 15, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 12, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta 15. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 8. Nimenhuuto äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 30, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 9. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten kohta 21, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty toinen osa nimenhuuta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Nimenhuuta äänestys alkaa. Päättyy. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10. äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 24. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 26. Teksti alkuperäinen puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20, nimenhuolto äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 11, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 27, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta no, tyhjää, ei vaan vastaan korjaa tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 28, kolme osaa, nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kohta 30. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 32. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 37, nimenhuuto äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38. Ivan, anteeksi, 39. Nimenhuuto äänestys. Ei, vaan kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kohta 35. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Kohta 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 40 äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 47, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Johdantosan kappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja teksti kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. And then report by Mrs. Ribeiro. Seuraavana Edustaja Ribeiron mietintö, tarkistus 1, kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Kohta kaksi puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Kohta kolme, sanoo puhemies, puolesta. Äänestys päättyy. Adopted. Paragraph 6. Sitten kohta kuusi. Kahdessa osassa kättä nostamalla puolesta. Ensimmäinen osa vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kohta 14. Viidessä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Viides osa nimenhuuto. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Seuraavana kohta 16, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 17, kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. The vote is open. The vote is... Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 19 nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta 20. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa nimen huuto äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 22. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 25, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kohta 27 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 29 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 34. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kohta 39 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kohta 41. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta 42. Ensimmäinen osa nimenhuuto äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Sitten kohta 43, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kohta 52 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 53 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ne puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta 59 Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 62. Nimenhuoltoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 63. Nimenhuuto. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 64. Neljä osaa. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 69 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kohta 70. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale A. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale I, kaksi osaa. Puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Congratulations. Onnittelut. Then report by Mrs. Seuraavana edustaja Stylerin mietintö kohta 12, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi Äänest- huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten kohta 35 kaksi osa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 40 kuusi rohkeaa 52, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Sitten päätöslauselma. Kokonaisuudessa nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Then we go to EU-Tunisia Free Trade Agreement. Sitten EUn ja Tunisian vapaakauppasopimus. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kohta kolme puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 14 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 15, tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta 11. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 13. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kuusi, aha, tarkistamme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 5 pu- kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 23, kaksi osaa, ensimmäinen osa vastaan, tyhjiä, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Tarkistus yksi, tar- selvä, tarkistamme. Äänestys alkaa, tarkistus seitsemän. ja päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistus yhdeksän. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Tarkistus 18 puolesta vastaan Pyhiä. hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kohta 44. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme, nimenhuuto äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 57, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 59 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen kolmas osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is... Ja päättyy. Hyväksytty. Then we go to report by Mrs. Sapenon Ruiz Seuraavana edustaja on Ruisin mietintöön tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus yhdeksän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 11 puolesta tarkistamme. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Congratulations. Onnittelut. Report by Mr. Mar- Nyt Marjasin mietintö. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 6. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Selvä. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta kahdeksan. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 15. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kymmenen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta. Se oli aivan selkeä. Tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Päätöslauselma kokonaisuutena. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Marias haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. I, I will be very brief. I will be very brief and I will... Aivan lyhyesti ja puhun kreikkaa. Kirja Proedre, ευχαριστώ το σώμα για την υπερψήφιση. Hyvä puhemies, haluaisin kiittää tästä äänestyksestä. Mukana on monia tärkeitä kohtia koskien EKP ja Troikaa, ja ne ovat kriittisiä kohtia mietinnöissä, kuten kaikissa mietinnöissä, on kohtia, jotka eivät tietenkään täysin edusta esittelijän osaa, kuten kohdan 15 kolmas osa. Tästä syystä tulen tekemään vielä kirjallisesti huomioon, niin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Kiitos. We go to the vote again. Nyt taas äänestämään. Vapakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Tarkistus kahdeksan. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Nimenhuuto alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3. Ensimmäinen osa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Tarkistus 10. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Puolesta Käsiä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. G. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslauselma kokonaisuutena. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. And then registration... Aiheena lemmikkieläinten rekisteröitiin tarkoitetut yhteensopivat järjestelmät. Ensimmäinen yhteinen päätöslauselma kuudelta eri ryhmältä. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatus on kappale G, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää epäselvä tilanne. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatus on kappale H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuutena puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tilanne oli aivan selkeä. Sitten viimeinen äänestys. Jemenin humanitaarinen tilanne. Edustaja Preda haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Preda. Thank you, Madam President. I just wanted to... Kiitos, puhemies. Tätä äänestystä lykättiin neljäs päivä helmikuuta, eikä syy ollut... Flot Preda. Puheenvuoron saa edustaja Preda, olkaa hyvä. The floor is yours, Mr. Preda. Kiitoksia puhemies. Halusin vain todeta, että ryhmämme vastusta tarkistusta, jonka useat ryhmät ovat jättäneet, SND, liberaalit ja muut. Siinä se tekee päätöslauselmasta erittäin epätasapainoisen. Tämä teksti näin ollen olisi kovin Saudi-Arabian puolella. Me, mielestämme kauppasaarto on tärkeää. Tässä pitää olla myös Iran mukana. Meillähän oli Saudi-Arabiassa valtuuskunta, joka tapasi kuninkaan ja poliittiset ryhmät, jotka ehdittivät tätä tarkistusta, eivät ole ne, olleet tätä mieltä, kun he olivat siellä. He ei voida sanoa yhtä asiaa Saudi-Arabiassa ja toista asiaa toisella. Vote. Edustaja Preda, nyt emme keskustele, vaan äänestämme. Keskustelimme tästä jo Strasbourgissa. Työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Carper. Um, niin. Halusin vain sanoa, että olen järkyttynyt siitä, että lykättiin äänestystä 4. helmikuuta. Ei paremmasta syystä kuin, että haluttiin mukavasti diplomaattiset olot tälle matkalle. Varmasti kollegat ovat pahoillaan siitä, että näin on käynyt. Minusta on häpeällistä, että äänestystä lykättiin neljäs päivä. Puhemies keskeyttää. Nyt pitää äänestää. Nyt on äänestysaika. Äänestämme tästä. Päätöslauselma. ECR-ryhmältä on ensimmäisenä. Se kokonaisuutena puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten yhteinen päätöslauselma kuudesta poliittisesta ryhmästä. Ensin tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tilanne oli aivan selkeä. Kohta kuusi. No selvä. Me tarkistamme. Tarkistus kolme. Tarkistetaan koneella. The vote is open. The vote. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi. Alkuperäinen teksti, nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ette juurikaan äänestäneet. Nyt täytyy tarkistaa. No niin, tarkistamme. Ei suinkaan nimenhuutoäänestys. Niin harva käsi nousi ylös. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta N. Ensimmäinen osa nimenhuuta äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys, päätös lauselma kokonaisuutena, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we come to the explanations of... Nyt äänestysselitykset. Ne saavat puheenvuorot, jolla jotakin on tähän sanottavaa. Now it's time for the extra... Nyt on äänestysselitysten vuoro. Ensimmäiseksi Beckerin mietintö. Ensimmäinen äänestysselityksen antaja on edustaja Morvai. Olkaa hyvä. Si, Mrs. Morvai. Edustaja Morvai, olkaa hyvä. Floor is yours. I'm terribly sorry. Olen kovin pahoillani, arvoisa puhemies. Ihmiset tässä kulkevat täällä salissa niin kovasti. Täällä paljon jutellaan ikään kuin kahvilassa. Tämä on todella loukkaava äänestäjiä.